ja meillä on nämä prioriteetit selvät. Euh, Kiitos esittelijä. Tämä keskustelu päättyi tähän ja ennen kuin siirrymme seuraavaan äh, aiheeseen, niin minulla on tiedote. Rova Nora Bera on äh, lounais ähm, Ranskasta valittu, hän korvaa Michel Dantanin ja hän tulee tänne parlamentin jäseneksi heinäkuussa. Estelle Gredier ovat myös valittu Ranskan kansalliskokoukseen ja sitten todetaan, että artiklan 7 mukaan kun valitaan kansalliskokoukseen, niin silloin edustaja ei voi olla Euroopan parlamentissa. Eli 17. päivä heinäkuuta hän lähtee. Isabel Toma on, Euro, on Stefan de Follin sijaisena täällä 17. päivä alkaen. Täällä myös seuraava Estel korvataan. Ranta oli parlamentin jäsen. Ja 17. heinäkuuta vaihtuvat siis hyvin monet edustajat täällä Euroopan parlamentissa. Artiklan kolme mukaan, ennen kuin heidän valtuutuksensa on tarkastettu, Vera Etoma, Kotin ja Dantan ovat jäseniä parlamentissa täysin oikeuksin, ellei todeta, että heidän mandaattinsa ei ole yhteensopiva jonkun muun mandaatin kanssa. Kiitoksia. Nyt meillä on sitten yhden minuutin puheenvuorot. Minä aloitan tämän eh, ensimmäisenä Rova Zaborska. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin hyödyntää nyt sitä mm, seikkaa, että eilisestä lähtien on ollut voimassa alemmat verkkovierailuhinnat. Me olemme puhuneet verkkovierailuhinnoista operaattorien taholta ilman yhtä